käymään keskusteluja näistä aiheista kanssanne tulevina kuukausina ja vuosina. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelun lopuksi saavat kukin esittelijä kolmen minuutin puheenvuorot ensin kollega Saifi. Merci, euh, Monsieur le Président. Nous avons...